Hyvät kollegat, avaan kokouksen. Valiokuntakokouksemme meillä on nyt tiedossa reippaasti käsiteltävää. Me olemme saaneet tänne myös komission jäsen Oettingerin. Hän on saapunut paikalle tänä aamuna koska käsittelemme Olbrichtin ja Tomaan mietintöä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Lewandowski ja Le Pre ovat myös paikalla omien, omia varoja koskevan tekstinsä kanssa. Ja tässä valiokunnassa me tietysti mietimme näitä omia varoja. Jos me emme saa uusia omia varoja, niin uutta monivuotista rahoituskehystäkään ei juuri ole tiedossa. Tämä on ensimmäinen kokous tämän vuoden puolella ja siitä syystä toivottaisiin teille kaikille hyvää uutta vuotta myös ja tervetuloa komission jäsenelle myös itse kukin teistä täällä sekä jäsenet, sihteeristö, poliittiset neuvonantajat, valiokunnan kaikki jäsenet toivon teille kaikille onnellista ja innostavaa vuotta teille kaikille. Haasteita on roppakaupalla, kun puhumme vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, myös Brexitin vaikutuksesta omista varoista. Haasteita on reippaanlaisesti ja tietysti sitten vielä tuo vuoden 2019 talousarvion käsittely. Mutta kuitenkin hyvää vuotta teille kaikille. Tähän esityslistaan ei liene sanottavaa kiitokset Viottille siitä, että hän on hyväksynyt oman mietintönsä käsittelyn siirtämisen myöhempään, jotta voimme aloittaa keskustelusta Oettingerin kanssa. Ja näin esityslistan olemmekin saaneet hyväksyttyä. Ja muistuttaisin teitä siitä, että koordinaattoreiden viime vuonna joulukuun 4. ja 5. päivä tekemät päätökset ovat tämän asiakir- kokouksen asiakirjan kansiossa, ja jos teillä ei ole niihin mitään sanottavaa, niin nämä päätökset hyväksytään. Muistuttaisin myös siitä, että tässä samassa salissa puoli kahdeksan maissa on vuoden alun koktailtilaisuus, ja koska me olemme juuri ennen tästä äänestäneet, siis puoli seitsemän aikaan, niin voitte sitten jäädä tänne paikan päälle. Ja minä kiinnittäisin huomiota myös neljännen päivän joulukuuta pöytäkirjaan. Jos siihen mitään sanottavaa ei ole, niin, niin kuin ei näytä olevan, tämä, niin tämä pöytäkirja hyväksytään. Ja nyt sitten kohdat viisi ja kuusi esityslistalla yhdessä. Komission jäsen Oettinger on siis paikalla ja kiitän häntä sydämellisesti kaikkien puolesta. Kiitos kun tänne saavuitte. Ja tehän jo sanoi, puhuittekin komission kollegion käsittelystä ja tehän jätitte koko komission kollegion nyt yksikseen siksi aikaa, että olette täällä. Komission kollegio kokoontuu sitten vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa tässä komissiota saamme kuulla monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista. Ja sitten me keskustelemme tietysti koko ryhmän ja valiokunnan jäsenten kanssa. Kuulemme myös varjoesittelijöitä ja myös koordinaattorit sitten lopuksi ja muut jäsenet, samoin kuin muiden valiokuntien esittelijät. No kuitenkin 10.30 komission jäsenet Tingerin täytyy lähteä valiokuntamme kokouksesta. Mutta hyvä komission jäsen, saatte kyllä käyttää puheenvuoron hetkenä minä hyvänsä, jotta saamme tästä nyt sitten hyvin mielipiteitä vaihdettua. Nyt esittelijätkin saavat puheenvuoron. Olbricht aloittaa viitisen minuuttia. Yes, thank you, President. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Uh, Madame Toman kanssa sovimme, että minä esitän joitain alkuhuomioita ja sitten uh, mitä sisältöön tulee, niin edustaja Tomaa esittelee sen tarkemmin. Kun puhutaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin niinkään ensiaskeleet eivät koske monivuotista rahoituskehystä kuin huomisen Euroopan unionia. Jälleen reagoimme komission kantaan, joka alun perin esitti esitteli äh, valkoisen kirjan eurooppalaisesta rahoituksesta äh, Tingerin ja Kretsun yhteistyössä. Ja tuossa asiakirjassa nousi esiin tiettyjä kysymyksiä mahdollisista tulevaisuuden skenaarioista ja muun muassa lisäarvosta ja niin edelleen. Otimme tuon äh, valkoisen kirjan hyvin vakavasti ja haluaisimme paitsi vastata niihin kysymyksiin, joita komissio tuossa asiakirjassa esitti, myös vastata neuvostolle ja kertoa sille kannastamme ennen kuin komissio sitten toukokuussa esittelee kantansa monivuotisen rahoituskehykseen. Ja haluamme näin ollen jo ennalta kertoa neuvostolle, mitä se voi meiltä odottaa, mitä meidän kannaltamme on odotettavissa ennen kuin neuvosto sitten loppujen lopuksi lyö lukkoon oman kantansa. Haluaisimme siis esitellä kantamme, joka osoittaa, että Euroopan parlamentti ei ole valmis luopumaan kunnianhimoisista tavoitteistaan me emme ole valmiita luopumaan Euroopan unionin kunnianhimosta. Me katsomme, että nyt on kyllä korkea aika ja täytyy tehdä hyvin selväksi erityisesti Brexitin jälkeen, että mitä me Euroopan unionilta haluamme, mihin aiheisiin ja politiikan aloihin haluamme sen keskittyvän. Joten ennen kaikkea meidän tulisi säilyttää ne politiikan alat, jotka jo toimivat. Tietenkin haluamme yksinkertaistamista ja korjausliikkeitä, mutta meidän tulisi toimivat politiikan alat säilyttää. Ajatellaan vaikkapa kohesiopolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa. Ne eivät ole epäonnistuneet. Toki niiden täytäntöönpanossa on tiettyä yskähtelyä, mutta ne tulisi säilyttää kuitenkin. Samalla ymmärrämme ja olemme samaa mieltä komission kanssa siitä, että on uusia painopistealueita, uusia haasteita, jotka itse asiassa saavat äh, vastauksen äh, sitten äh, tässä seuraavassa monimuotoisessa rahoituskehyksessä, esimerkiksi turvallisuus ja puolustus ja tietenkin vastaus maahanmuuttokriisiin. Maahanmuutto kriisi on kaksiulotteinen. Sillä on sisäinen ulottuvuus, mitä tehdä laittomien maahanmuuttajien suhteen, ja sitten ulkoinen ulottuvuus, mitä tehdä eh, jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttää eh, joukkomaahanmuutto, joka on valvomatonta. Me katsomme, että jos me, ja kun meillä on painopistealueemme ja jos eh, jäsenvaltiot hyväksyvät nekin nämä painopistealueet, niin sitten myös rahoituksen on oltava kunnossa ja tarvitaan lisärahoitusta, koska painopistealueitakin on uusia. Esittelijöinä emme ole valmiit ehdottamaan, että uudet prioriteetit korvaisivat vanhat. Ei, vaan kun tulee uusia prioriteetteja, niin sitten tarvitaan myös tuoretta rahaa niiden hoitamiseksi. Ja näin ollen ehdotammekin, tai ehdotuksemme ei ole ihan samoilla linjoilla kuin Oettingerin linja. Jo heti tässä äh, keskustelun aluksi haluamme tehdä selväksi, että kohesiorahastoon ja maatalousrahastoon ei tule äh, koskea mm, nominaalisesti. No tietenkin äh, yhdistyneen kuningaskunnan osuus on vähennettävä ja kun ajatellaan näitä ohjelmia, niin tiettyjä ohjelmia tulisi jopa vahvistaa. Ja siksi eh, esimerkiksi Horisontti 22, ehdotamme sille puolitoista kertaista eh, budjettia, Dublin, Erasmus Plus, haluamme kolminkertaistaa tähän asti sen budjetin. Ja tämä perustuu parlamentin käymiin keskusteluihin tämähän ehdotuksemme ja siihen, että on sovittu uusista painopistealueista. Näin ollen eh, Äh, kun olemme tehneet hyvin yleisen analyysin, olemme valmiit äh, heti työn aluksi ehdottamaan, että monivuotisen rahoituskehyksen tulisi pohjautua 1,3 prosenttiin BKTLstä. Emmekä me ole tätä hatusta vetäneet tätä lukua, vaan se perustuu analyysiimme. Jos haluamme säilyttää nominaalisen tason ja uudet, lisätä siihen uudet painopistealueet, esimerkiksi puolustus 1,2 miljardia vuodessa, niin lopputulos on 1,3 prosenttia BKTLstä. Ja komissiohan ehdotti 1,1 prosenttia plus ja meille 1,1 plus tarkoittaa jo sitä, että olette valmiit 1,2, mutta parlamenttina ehdottaisimme, että tasona olisi 1,3 prosenttia. Meidän on muutettava poliitikkoja, yksinkertaistettava, muutettava niiden rakennetta, tehostettava. Tämä on aivan ilmeistä, mutta kysymys on, että entäpä sitten tulevaisuuden unionin kunnianhimon taso. Tässä oli tämä alustus ja nyt kollegani Tom, edustaja Toma jatkaa. Oui, merci, komission. Euh, Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos siitä komission jäsenet, että olette paikalla. Minulle koituu sitten tämä hieman teknisempi osuus ja ne vaatimukset, joita meillä on suhteessa budjetin äh, organisaation. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja on toistanut useaan otteeseen, ja täälläkin se on sanottu, mitkä ovatkaan ne periaatteet budjetissa, joita tulisi kunnioittaa ja joita ei enää kunnioiteta Euroopan unionissa. Ensinnäkin budjetin yhtenäisyys ja se, että otetaan myös ulkoiset rahastot ja rahoitus mukaan budjettiin. Tarvitaan myös budjetin tasapainoa. Tähän liittyy myös maksujen ja sitoumusten välinen tasapaino niin, että vältetään sellaiset maksukriisit, joita viime vuosina olemme joutuneet kokemaan. Kyse on myös yleisluontoisuudesta. Ei ole mitään erityisiä menoja, erityisiä maksuja erityisiin menoihin, vaan budjetti on yleinen. Ja sitten lopuksi vielä kyse on artiklan 311 kunnioittamisesta perussopimuksessa. Unionilla on oltava rahoitusvarat, jolla voidaan hoitaa prioriteetti asioiden rahoitus. Meillä on perussopimuksessa tämä artikla, joka on jäänyt jo pitkäksi aikaa unohduksiin. Ja sitten vielä kestokysymys. Käymme keskustelua Euroopan parlamentin ja komission mandaattien yhteensopivuudesta suhteessa monivuotisen äh, rahoituskehyksen kanssa. Olemme kuulleet ilmoituksen seitsemästä vuodesta. Me voisimme tämän hyväksyä, jos tekstissä sitoudutaan siihen, että seuraavasta kaudesta lähtien meillä olisi sitten pakollinen välitarkistus, eli 5 plus 5. Politiikassa tarvitaan ennustettavuutta ja, ennustettavuutta ja viiden vuoden jälkeen olisi siis pakollinen välitarkistus. Ei voisi toimia enää niin, että jätetään kaikki hamaan tulevaisuuteen. Nyt tämän keskustelun, turhan keskustelun takia olemme menettäneet paljon aikaa. Sitten joustavuuden lisääntyminen. Sekin, siinäkin on ollut puutteita, vaikkakin joustoa on kyllä käytetty 2016 välitarkistuksen yhteydessä. Silloin on otettu käyttöön automaattisesti uusia sitoumuksia ja on käytetty kattoa maksujen toteuttamiseen. Sitten erityisrahoitusvälineiden laajempi käyttö ja jousto kahden miljardin osuudella. Ja tämä olisi sitten hätävarauksesta ja solidaarisuusvaroista otettava määrä. Olemme kuulleet myös ehdotuksenne siitä, että arvonlisäveroa kehitettäisiin. Olemme tekstissä todenneet, että tämä aihe vielä tarvitsisi lisäpohdintaa ja kriteereitä. Tällä käytävässä keskustelussa budjettivaliokunnassa olemme huomanneet varsin pian, että arvonlisäverolla on eri merkitys kunkin puhujan mielissä. Eli tätä käsitettä täytyisi vielä hieman syvällisemmin käsitellä. Luonnollisesti me tuemme ja vaadimme jopa yksinkertaistamista politiikassa. Omnibus ei ilmeisesti riittänyt. Ja sitten vielä hyvin tärkeä kysymys, nimittäin avoimuus. Tämänpäiväinen kollegion kokous jossa käsitellään Turkki rahoitusvälinettä osoittaa, että tässä asiassa kyllä tarvitaan vielä paljon työtä. Budjettisovittelussa todettiin, että, että varausta käytetään tähän turkkirahoitukseen. Ja kyllä tässä tarvittaisiin budjettineuvotteluissa lisää avoimuutta parlamentin suuntaan. Tässä työtä todella tarvitaan vielä. Mainitsin jo maksu määrärahakriisin. Täytyy olla tasapaino sitoumusten kanssa, jotta ei synny näitä kriisejä. Ja sitten ehdotamme uudenlaista rakennetta. Tässä parlamentissa on käyty kovasti keskustelua. Jotkut parlamentin jäsenet ovat kiinnittäneet minun huomioni jo tähän aiheeseen. Katson kuitenkin, ja me Olbrichtin kanssa katsomme, että tarvitaan oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin budjetin rakenne. Sen on oltava poliittisten prioriteettien suhteen johdonmukainen. Tässä mielessä täytyy tehdä tiettyjä muutoksia. Toinen seikka, mainitsin sen aivan nopeasti. Me olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää säilyttää taloudellinen toiminta ja tästä voitaisiin tehdä aivan oma lukunsakin kohesion ja solidaarisuuden osuuksia täytyy vahvistaa, niillä täytyy olla oma luku. Ja kolmanneksi unionin vastuu maailmassa. Se tarvitsee näkyvyyttä, se on saanut näkyvyyttä viime vuosina ja näin ollen tarvitsee oman lukunsa. Ja sitten tämä rauhan väline, ja hallinnolle luonnollisesti on myöskin väistämättä saatava oma luku. Ei saa syntyä mitään poliittista äh, sekasotkua, hämännystä. Ei voi olla niin, että maahanmuutto ja toisaalta turvallisuuskysymykset ovat jatkossakin samassa luvussa. Tästä syntyy poliittista sekaannusta, joka on epätervettä. Eli budjetin hallinnossa, hallinnoinnissa, täytyy nyt sanoa tässä vaiheessa, että Turkki-väline minua aivan erityisesti piinaa. kun ajatellaan tätä maahanmuuttoa, kuuluuko se sinne vai kuuluuko se sitten tähän laajempaan maailmanlaajuiseen äh, lukuun? Eli tässä tarvittaisiin hieman parempaa organisaatiota. Niin, minä päätän kyllä puheenvuoroni. Aha, selvä. Luonnollisesti keskustelu jatkuu. Tämä Kiitokset Kiitokset hyvää Toma. Niin totta kai tämä sitten johtaa nimenomaan luotettavaan budjettiin, vilpittömään toimintaan, joka vastaa tavoitteisiimme. Ja sitten siirrymme eteenpäin. E, aloittaako sitten Pré? Puheenjohtaja Albrechtin piti vielä päättää tämä puheenvuoro. Niin. Haluaisin vain lisätä, että Meillähän on luvut, jotka koskevat äh, sektorikohtaisia politiikkoja, jotka ovat äh, tulosta valiokuntien pohdinnoista. Me olemme nostaneet esille tärkeimpiä elementtejä. Ne, ne eivät ole mukana varsinaisesti MFF-asetuksessa mukana, mutta kyse on näistä alakohtaisista, sektorikohtaisista asetuksista. Me keskustelemme tällä hetkellä esittelijöiden kanssa siitä, että tekstejä kenties muutettaisiin. Tärkeää meille on se, miten tässä menettelyä noudatetaan. Me haluamme todella saada työn päätökseen. Esittelijät ovat todenneet, että me tarvitsemme parlamentin kannan. Me haluamme ennen vaaleja saada asian päätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä dynaamisesti nopeasti työtä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta saamme työvalmiiksi ennen vaaleja. Parlamentin täytyy olla mukana tässä prosessissa, ei pelkästään niin, että sitten lopputuloksesta kuullaan. Kiitokset. Niin, kohta puoliin varjoesittelijä myös voi puhua sitten omista varoista, mutta nyt ensiksi sitten annan puhu, puheenvuoron näistä omista varoista varsinaisille esittelijöille. Kiitokset puheenjohtaja omassa puheenvuorossani puhun ainoastaan yleisistä periaatteista, joista on täysi yhteisymmärrys Lewandowskin ja minun välillä. Ensiksi korostamme sitä, mitä te itsekin sanoitte. Me olemme sitä mieltä, että parlamentin täytyy luoda selvä yhteys monivuotisen rahoituskehyksen tarkastamisen ja uusien omien varojen välille. Koska kun me katsomme tätä menettelyä nyt uusien omien varojen luomiseksi, niin parlamentin tehtävä on hyvin rajoitettu, joten nyt tässä olemme pikemminkin tuossa monivuotisessa rahoituskehyksessä aivan olennaisella paikalla, eli tässä, jos ei tätä saada tasapainotettua, niin lopputulos on aika heikko. Lewandowski ja minä olemme tehneet kovasti työtä arvioidessamme tilannetta ja myös sitten tuota korkean tason Montin kertomusta käyneet tarkoin läpi. Tuo asiakirjahan on kaikista uusin ja perustelluin ja yksityiskohtaisin ja asiakirja myös on saanut toimielinten välisen sopimuksen taakseen, eli päätoimielimet sitä tukevat. Ja kolmanneksi Lewandowski ja minä ehdotamme omiksi varoiksi seuraavia periaatteita ensiksi pakettina, eh, koska tällaista pakettia me tarvitsemme, jota voidaan tehdä korjauksia tasa-arvoisesti. Ja toiseksi tämä paketti täytyy rakentaa kolmen strategisen tavoitteen pohjalle, jotka tuovat todellista lisää arvoa Eurooppaan. Ja kolmanneksi omat uudet varat tulisivat voimaan asteittain prioriteettijärjestyksessä ja myös sitten operatiivisen sovellettavuuden näkökulmasta. Nämä uudet omat varat myös olisivat käytössä nykyisen järjestelmän rinnalla, jos ne ovat olleet tehokkaita. Esimerkiksi tässä ajattelen noita sokerikiintiöitä ja maataloustulleja ja jos ajattelen sitten näitä hyvityksiä, hyvitysten poistoa, erityisesti se on aivan kiireellistä. Joitain korjauksia tietysti joudutaan tekemään tuon finanssimekanismin piirissä, mutta siitä voidaan keskustella. Ja kuusi, meidän täytyy pitää tuo BKTL-osuus mukana, mutta sitten tuo tasapainottamaan unionin talousarviota. Ja sitten lopuksi kaksi tärkeää pääperiaatetta. Me pidämme kiinni jäsenvaltioiden talouspoliittisesta itsemääräämisoikeudesta kuitenkin ja vielä toiseksi otamme käyttöön uudet omat varat sillä tavalla, että kansalliset osuudet jotka lasketaan jäsenvaltioiden talousarviosta asteittain muuttuvat ja laskevat. Tämä puheenjohtaja Lewandowskin ja minun puolesta tähän näihin uusiin omivaroihin. Kiitokset tästä ja seuraavaksi Lewandowski. Kiitoksia. Tämä mietintö avaa nyt uuden luvun tässä jatkuvassa kertomuksessa, kun Euroopan parlamentti pyrkii korjaamaan EU-talousarvion tulopuolen puutteita. EU-rahoituksessa on todellinen paradoksi. Järjestelmä on kritisoitu jo vuosikymmenten ajan, mutta siitä huolimatta se on säilynyt hyvin vakaana. Sitä ei ole korjattu vuosikymmeniin kritiikistä huolimatta. No, Brexit tarjoaa nyt tilaisuuksien ikkunan korjata tätä tilannetta nykyjärjestelmässä tehdä muutoksia. Nyt tietenkin nämä äh, vaalien alusaika alkamassa ja meidän tulisi olla varovaisia tehdessämme ehdotuksia erityisesti arkaluontoisissa kysymyksissä, kuten tämä uudet omat varat kysymys. Varovaisuus tarkoittaa sitä, että me ehdota mm, perussopimusten muuttamista, niin kuin Gerard mainitsi, me säilytämme jäsenvaltioiden veroitsenäisyyden, eli tässä tarvitaan yksimielistä päätöstä ja kansallisten parlamenttien ratifiointia, ei myöskään passerelauseketta, tämäkin on osa lähestymistapaamme, eikä mm, perinteistä perustelua siitä, että uusi vero, EU-vero lähentäisi kansalaisia tai yhdistäisi kansalaiset EU-hun paremmin. Ei, kun ajatellaan vaikkapa sähkölaskua, niin on parempi tehdä asiaa Äh, ei niinkään äh, näkyväksi suoranaisesti siinä tapauksessa, että haluamme sen kantavan. Kun tässä puhutaan uusista omista varoista, eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista, niin kaksi niistä ovat äh, siis ALV, joka lienee harmonisoiduin 21,5 prosenttia EU-ssa, 17 Luxemburgissa 27 korkeimmillaan, eli onhan tämä varsin laaja kirjo tämäkin, eli 12 prosenttia yksinkertaistettu pohjaa, eikä niinkään vähennyksiä, jotka ovat yleisiä monissa jäsenvaltioissa yli 12-13 prosenttia tätä kautta voitaisiin saada tuloja talousarvioon. Sitten toinen ehdotus on tällainen transaktiovero, josta on puhuttu jo vuonna 2011, eli että transaktioita verotetaan. Kyse ei ole niin kuin Tobin verosta, Tobin reagoi 70-luvulla Bretton Woods-järjestelmän murtumiseen, eli kyse oli äh, vaihtokurssitransaktioiden verottamisesta. Nyt äh, haluamme verottaa äh, rahoitustransaktioita, niin kuin 2011 jo ehdotettiin, ja haluamme välttää Äh, verottamasta yksityisten kotitalouksien transaktioita, jos joku lainaa pankilta äh, vaikkapa kulutusta varten. Äh, tätä ei veroteta eikä myöskään PK-yrityksiä tulisi verottaa, joten me voisimme vahvistetun yhteistyön kautta edetä tällä Äh, alalla. Seuraava ehdotus äh, on sitten yritysverotuksen alalla yksi tai kaksi prosenttia yritysverotuksesta tähän pottiin tässä jälleen. Pyrittäisiin äh, yhteistä yritysveropohjaa harmonisoimaan kyse olisi myös digitaalialan kattamisesta. Tämä on aika hankala kysymys ja Tähän tarjotaan kyllä sitten Euroopan komission teknistä asiantuntemusta, jos tästä todella halutaan operationaalinen ja toimiva järjestelmä. Eli todella siis digitaalisen alan lisääminen verotukseen ja sitten, tai että yritysverotus katettaisiin kattamaan myös digitaaliala. Kaikkein arkaluontoisin kysymys verotuksen alalla on varmaankin ilmastonmuutoksen torjunta ja se, miten voitaisiin ottaa käyttöön ilmastovero. Yrityksemme olisi tehdä tästä ehdotuksesta maaneutraali, eli jos tämä hoidetaan tavalla, joka johtaa siihen, että välittömästi eh, joku eh, jäsenvaltio katsoo kärsivänsä, niin sitten tämä ehdotus kaatuu omaan mahdottomuuteensa ennen kuin eh, sitä saadaan edes henkiin, niin kuin vaikkapa energiaverotusehdotus, jonka komissio teki 2011, että muita hiilidioksidipäästöjä kuin ETS-järjestelmään kuuluvia verotettaisiin. Tätähän komissio ehdotti tuolloin se kaatui heti omaan mahdottomuutensa niin sanotusti. Eli nyt täytyisi tehdä ehdotus, joka liittyisi päästöjen verottamiseen, mutta tavalla, joka olisi maaneutraali. Jo 2007 vuonna taisipa olla Ranskan tuolloinen presidentti Sarkozy, joka tällaista hiiliveroa ehdotti aikoinaan ensimmäisenä. Tässä haluamme välttää ympäristöpolkumyyntiä. Meillä on erilaisia keinoja tähän, mutta kyse olisi esimerkiksi tuonnin verottamisesta maista, jotka, kuuluvat, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin ja joilla ei ole päästökauppajärjestelmän kaltaista järjestelmää käytössä. Eli tämä voisi olla tällaista EUn vihreää suojelua. Voisimme näin ehkä suojautua ympäristöpolkumyynniltä. Toki olen täysin tietoinen siitä, että tämä saattaisi herättää sitten muissa maissa tarvetta vastatoimiin Eri korjauksia ja alennuksia on myös käytössä. Jos näistä luovutaan, niin sitten syntyy kompensaatioita eri jäsenvaltioille ja nyt nämä muut tulot, eri luonteiset tulot, jotkut niistä ennakoitavia, jotkut ennakoimattomia ja esimerkiksi nämä ennakoimattomat muut tulot tulisi laittaa varaukseen. Kiitoksia. Kiitokset Lewandowski. Kiitokset näistä puheenvuoroista. Ja nyt sitten Öttinger saa esittää omat näkemyksensä äsken kuulemaansa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluan kiittää neljää esittelijää. Todella arvostan kovasti näitä ehdotusluonnoksia, joita yhdessä avustajien kanssa ja tietenkin eri valiokuntien kanssa yhteistyössä tähän mennessä olette tehneet. Olen viime päivinä syventynyt näihin ehdotuksiin. Katson, että ne ovat todella asiantuntevia asian, asian ytimeen meneviä, hyviä ehdotuksia, jotka luovat pohjan tuleville toimille. Parlamenttihan päätti nopeutetussa menettelyssä käsitellä nämä molemmat mietinnöt niin, että päätökset valiokunnissa tehdään jo helmikuussa ja Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnossa päätökset tehdään maaliskuussa. Näin te saatte te omat kantanne mukaan keskusteluun ajoissa hyvään aikaan ennen komission ehdotuksen julkistamista, joka tulee toukokuussa. Ja pyrin ottamaan huomioon mahdollisimman monia odotuksianne, rakenneehdotuksianne, muita ehdotuksianne komission lopulliseen ehdotukseen. Meidän työmme on aikataulussa kävimme kaksi viikkoa sitten kollegiossa suuren suuntaantavan keskustelun, kattavan suuntaantavan keskustelun. Äh, järjestimme konferenssin, jossa oli lähes tuhat osallistujaa. Äh, äh, Ahtui esitti, esitteli tai edusti siellä Euroopan parlamenttia, tai ne mainitsi nyt hänen nimensä mukana, oli monia muitakin Euroopan parlamentin jäseniä, se oli erittäin hyvä. Ja nyt käyn äh, kahdessa pääkaupungissa viikoittain, äh, jotta saan tavattua kansallisten parlamenttien edustajia ja relevanttia ministereitä, jotta saan keskustella kansalaisten kanssa. Äh, ja lähiviikkoina sitten päivä päivältä lyömme lukkoon joukkoon kantamme eri kysymyksistä, mutta tässä vaiheessa kantamme vielä kelluvat. Sitten niin kutsuttu Leaders Meeting, eli 23. helmikuuta järjestettävä epävirallinen hallitusten ja valtioiden päämiesten kokous, jossa puhutaan siitä, näkevätkö he prioriteetin tulevalle monimuotoiselle rahoituskehykselle ja yhdessä puheenjohtaja Tuskin kanssa katsomme sitten neuvoston kantaa 2018-2019 talousarvioihin ja todella siihen, miten asiaa edistetään yhdessä teidän kanssanne joistain merkittävistä sisältökysymyksistä on tehtävä päätöksiä. Ensinnäkin komissio panostaa yhteen johdonmukaiseen, yhdenmukaiseen EU 27 talousarvioon. Me satsaamme tähän, emmekä erilliseen talousarvioon euroalueelle suinkaan. Syynä on se, että 27 jäsenvaltion unionissa erot ovat kuitenkin yhä pienempiä. 2011 ensimmäistä kertaa ehdotettiin euroalueen ää, talousarviota. Tuolloin meillä oli 28 jäsenvaltiota, 17 niistä kuului euroalueeseen nyt kuuluu 19 ja tulevan monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän vuoden aikana kaksi tai kolme uutta maata tulee eh, liittymään euroalueeseen. Ne ovat jo hyvällä tiellä tätä kohti. Näin ollen ne harvat maat, jotka jäävät euroalueen ulkopuolelle 27 jäsenvaltiosta, eh, ja näin ollen erillisiä talousarvioita ei tarvita. Katsomme, että tarvitaan kunnianhimoinen 27 jäsenvaltion monivuotinen rahoituskehys ja kun ajatellaan sitten euroaluetta ja BKTL-tasoa, ähm, Macron, joka käy Haagissa tai e, Viinissä ei varmaankaan e, saisi lupaa sille, että euroaluetta kohdellaan jotenkin eri tavoin. Haluamme 27 jäsenvaltion vahvaa unionia. Nyt meillä on sitten kaksi suurta rahoitusvajetta tai aukkoa rahoituksessa. Ensinnäkin brittien lähteminen 2019-2020 ja sitten siirtymäkauden aikana vuoden 2020 mittaan. Britit tulevat maksamaan mm, tiettyjä osuuksia, mutta tämän jälkeen viimeistäänkin sitten monivuotisen rahoituskehyksen toisella jälkipuoliskolla siis niin 12-14 miljardia tulee puuttumaan. Ja keskusteluissani olen havainnut, että mm, Brexit vai tullaan kuromaan umpeen puolet siitä siirroin, äh, säästöinä äh, ja toinen puoli sitten äh, uusin rahoitusosuuksin jäljelle jääviltä jäsenvaltioilta. Tämän olen nyt suunnilleen saanut kuulla eri maista. Kun ajatellaan uusia tehtäviä, ajatellaan uusia toimia 2011, 2013 kun kehiteltiin tämänhetkistä rahoituskehystä, oli asioita, joita ei ollut tapetilla vielä lainkaan tai ei ainakaan tässä mittakaavassa kuin nyt esimerkiksi rajavalvonta, rajasuojelu, terrorismin torjunta, maahanmuutto mm, ovat kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin tällä välin, taikka pakolaisten auttaminen Euroopan unionin ulkopuolella, vahvistettu kehitysapu, puolustustutkimus, puolustus. Ja kun kaikkia näitä aiheita katsoo, niin voidaan osoittaa selkeää lisäarvoa. Yksi esimerkki. Sata tuhatta rajavartija on jäsenvaltioissamme. Frontexilla on tuhat. Ei tässä nyt tarvitse olla mikään matemaatikko ymmärtääkseen, että olisi parempi valvoa Euroopan ulkorajoja niin, että ne eivät vuotaisi. Joka ikinen saapuja tarkastettaisiin, onpa kyseessä sitten pakolainen, joka pakenee sotaa tai perheenyhdistämistä toivova henkilö tai kuka hyvänsä, mutta näin voitaisiin huolehtia siitä, että vapaa liikkuvuus EUn sisällä toimisi. Schleswig-Holsteinin ja Tanskan välinen raja on valvotumpi kuin koskaan. Tämä on mielestäni valitettavaa. Itävallan ja Saksan välinen raja on valvotumpi kuin koskaan. Mielestäni tämä ei ole toivottavaa. Kun puoluetoverini Bayerissa nyt äh, haluavat ottaa käyttöön osavaltion rajavalvonnan, mikä ei perustuslain mukaan Saksassa ole edes mahdollista, haluavat äh, nyt sitten äh, sinne metsään perustaa poliisi valvontapisteitä 500 metrin päähän rajalle, niin eihän tämä nyt käy. Ja minä kysynkin, että onko parlamentti valmis hyväksymään komission ehdotuksen siitä, että tulevina vuosina rannikkovartiosto ja rajavartiostomme eli Frontex saisi useita tuhansia uusia virkoja. Bulgaria, Kreikka, Italia, Kypros, Malta, eh, voisivatko ne ehkäpä eh, saada yhteisrahoituksen kautta sitten nämä tuhannet uudet virat eh, jaloilleen? Enpä tälle paljonkaan tukea ole saanut. Me tarvitsemme toimivaa ulkorajavalvontaa. Kyllä, rajoja voi valvoa halutessaan. Näin sisärajojen vapaa liikkuvuus toimisi ja siihen sitouduttaisiin täysin. Tämä olisi hyvin merkittävä asia uudelle monivuotiselle rahoituskehykselle, eikä se, että sovitaan, että Frontex saa 150 uutta virkaa tai pari, pari sataa jäsenvaltioilta tuekseen. Ei. Jotta voimme taata vapaan liikkuvuuden 27 ähm, jäsenvaltion puitteissa, sisärajoilla, äh, vailla valvontaa, niin sitten tarvitaan vuotamaton ulkoraja. Ja tähän on sitouduttava. Mielestäni olisi epärehellistä todeta, että mitään leikkauksia ei tapahdu esimerkiksi kohesiorahastoa on leikattava, samoin maatalousrahastoa, mutta emme halua vahingoittaa niitä. Horisontti 2020 kuitenkin on jätettävä koskemattomaksi samoin Erasmus-ohjelma, eli tutkimus ja nuoriso näistä ei saa leikata. Eilen osallistuin isoon konferenssiin, jonka olivat järjestäneet muun muassa Ahtyi Holmeier. Kyse oli Galileosta, avaruudesta ja koko digitaalisten palvelujen kokonaisuudesta, joka liittyy siihen. Ei tällaisia asioita voi hoitaa kuin eurooppalaisesti yhdessä. Myöskään näitä varoja en haluaisi leikata, vaan jopa ehkä lisätä maltillisesti. Samoin sitten äh, isoihin äh, ohjelmiin äh, ähm, tiettyjä leikkauksia, mutta leikkaukset hyvin maltillisia. Meidän on puhuttava katoista. Se, se mitä te ehdotatte, on mielestäni kunnianhimoista, mutta myös ihan mahdollista. Jos saisin työskennellä teidän riveissänne parlamentissa, niin olisin ehdottanut aivan samaa. Kuitenkin virkamatkoiltani voin kertoa teille, että on tiettyjä jäsenvaltioita, joille 1,0 on kaiken johtonuora raamattu. Ei siellä puhuta tehtävistä tai menoista, ei niitä edes ajatella. Niille ei suoda ajatustakaan, sanotaan 1,0 prosenttia. Siinä kaikki. Muuten neuvosto ei hyväksy. parempi rahan käyttö. Nämä eh, asiat ovat tietenkin hyvä perustelu, eli 1,0 prosenttia ei, ei, ei riitä edes, vaikka jokainen euro käännettäisiin kahteen kertaan. Mutta kun meillä on myös uusia tehtäviä, rajavalvonta, puolustus, maahanmuutto, uusia tehtäviä, joita ei kerta kaikkiaan pysty hoitamaan 1,0 prosentilla jos se on katto. Kohesio vastaan maahanmuutto kilpailuun, köydenvetoon emme saa lähteä. Se aiheuttaisi vaarallista hajannusta eurooppalaisessa perheessämme. Meidän nämä ajatuksemme on todella 1,1 plus, eli jotain vähintään 1,1 prosenttia korkeintaan 1,2 prosenttia PKTLstä. Pidän välttämättömänä tätä vaihtoväliä. Kun ajatellaan euroaluetta, ajatellaan tukea, asymmetrisiä sokkeja, valmistautumista liittymiseen, 1,2 prosenttia mahdollistaisi nämä asiat, 1,1 prosenttia ei. Samoin sitten Euroopan kehitysapu. Minä haluaisin sen budjetoitavaksi ja osaksi, osaksi talousarviota. Näin se myös Euroopan parlamentin, olisi Euroopan parlamentin alaisuudessa vallassa 1,0, 1,1 vai 1,2. Hmm. Siitähän tämä kaikki riippuu. Tai kolmas esimerkki haluan käynnistää uuden yrityksen sille, että käyttämättömien varojen siirtäminen talousarvio vuodesta 1 vuoteen 2034 on mahdollista niin, että palautuksia ei toteuteta niin, että varat, joita ei ole käytetty, koska painopiste jännitteet muuttuvat, tilanteet muuttuvat, ne voidaan käyttää sitten jatkossa. Jännittävä kuulla, miten neuvosto sitten reagoi tähän ehdotukseeni. Kiitän edustaja Tomaa siitä, että vielä hyväksyitte tämän seitsemän vuoden. Sillä jos ajatellaan teidän viiden vuoden ne komission viiden vuoden mandaattia, eh, ottaa vakavasti tämän viiden vuoden eh, lainsäädäntökauden, niin sitten ei voi olla niin, että kun parlamentti on viimeistä vuotta toiminnassa ja komissio viimeistä vuotta toiminnassa, se päättäisi sanelisi tulevan parlamentin ja tulevan komission koko lainsäädäntökauden talouspohjan. Siksi tämä seitsemän vuotta on hyvä ja, ja, ja kiitämme tästä joustavuudestanne. Sitten ehdollisuudesta on puhuttava, kun ajatellaan talouden ehdollisuutta tai ajatellaan sitten myös oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvaa ehdollisuutta. Juristimme ovat tällä hetkellä teknisiä ja oikeudellisia perustoja näille ehdollisuuksille valmistelemassa. Sitten vielä nämä budjettiotsakkeet, ne ovat politiikkaa. Siksi haluamme keskittyä kuuteen seitsemään otsakkeeseen, yksi esimerkiksi turvallisuus ja puolustus. Toinen voisi olla vaikkapa innovaatiot, tulevaisuus, nuorisukupolvi. sukupolvi niin että vahvemmin kuin tähän mennessä voisimme kansalaisille, veronmaksajille tehdä selväksi, että mihin me investoimme, mitä lisäarvoa me tuomme Euroopan kansalaisille niin, että näiden otsakkeiden kautta myös kansalaiselle tulisi selväksi, mistä on kyse, eikä vain budjettiasiantuntijalle, että mikä on yksi a yksi b mikä on viisi mikä on kuusi Toukokuussa esittelemme kuudennen MFFn. Ensimmäinen oli vuonna 1988 Jacques Delors. Ja kun ajatellaan vuotta 2000, 19. Silloin on Eurooppa-vaalit ja tämä monivuotinen rahoituskehys tulee sitten tämän jälkeen. Mielestäni olisi huono asia, että kun käydään vaalikampanjaa ja kärkiehdokkaat käyvät vaalikampanjaa ja jotkut lupaavat eurooppalaista paratiisia ja paljon rahaa ja toiset taas sanovat, että mitään rahaa ei kyllä Brysselin byrokraateille heru, niin sitten yksi kärki ehdokas sanoo yhtä ja toinen toista ja lupaavat eri asioita. Ja sitten parlamentilla on omia sisäisiä kysymyksiään, kun parlamentti järjestäytyy, valiokunnat järjestäytyvät. Sitten on komission jäsenten kuulemiskierros, sitten on uusi komissio, uusi komission puheenjohtaja. Täytyyhän tämän komission puheenjohtajan voida integroida Äh, monimuotoiseen rahoituskehykseen, äh, myös vaalilupauksiaan, joten sitten on jo vuosi 2020 kevät ja sitten on jo äh, joulu 2020 jolloin tehtäisiin sama virhe kuin aiemmin, eli 2021 vaikkapa koheesiolle ja muille ohjelmille olisi menetetty vuosi, niin kuin 2014 oli täysin menetetty vuosi. Siksi pyydän teiltä, eikä tätä voi nyt päättää, mutta pyydän, että toimitte kunnianhimoisesti niin kuin olette luvanneet, että yritämme edes ähm, toukokuun 2018 ja maaliskuun huhtikuun 2019 välisenä aikana hoitaa tämän asian niin, että neuvostokin hyväksyy, että asia on prioriteetti, eikä sitä lykätä omaan tulevaisuuteen. Ja näin todella siinä vaiheessa, kun britit lähtevät, eh, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio osoittaisivat olevansa täysin päätöksentekokykyisiä kaikesta huolimatta. Yritetään edes. Katsotaan onnistutaanko tässä, mutta yritetään edes kaikki muus, muu olisi raukkamaista. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että olemme toimintakykyisiä. Kiitos. Kiitokset. Komission jäsen Oettinger on todellakin nyt sitoutunut tähän monivuotiseen rahoituskehykseen ja sen valmisteluun. Ja todellakin täytyy nyt todellista eurooppalaista kunnianhimoa osoittaa ja vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin eli suojaavaan ja tulevaisuuteen valmistautuneeseen Eurooppaan. No niin, komission jäsen, ehkä voitte vielä muutaman sanan sanoa omista varoista. Kipohon. Keskeytin. Selvää, että jos komission ehdotusta olisi, niin sitten korkean tason työryhmän Mario Montin Euroopan parlamentin työ menisi kaikki arkistoon taikka paperikoriin. Eli todella siis teidän uudet ehdotuksenne, jatkoehdotukset ovat hyvin tervetulleita ja osa ehdotuksista. Omien varojen suhteen on kiinnostavaa se, että jotkut vastustavat periaatteesta, eivät halua tällaista ollenkaan, haluavat, että parlamentti ja komissio mm, mielellään 100 prosenttia poliittisesti ovat riippuvaisia kansallisten hieman ja meidän tulisi ALVtä modernisoida, uudistaa ja Debren ja Lewandowskin ehdotuksesta olen osittain samaa mieltä. Tämä voitaisiin ottaa osaksi monitoiseen rahoituskehykseen niitä konkreettisia ehdotuksia. Eivät pystykään niistä yhtään kannattamaan. <laughs> Eli kyllä omat varat on hyvin, hyvin vaikea kysymys, kun yksi on valmis yhteen ja toinen toiseen, tai yhdellä on tiettyjä epäilyksiä, toisella toisia epäilyksiä, niin sittenhän metsään menee. ETS-tulojen e siirtäminen päästökauppatulojen siirtäminen olisi mielestäni ehkä yksi helpoimpia toimia. Ehm, kun ajatellaan 2030-2050 hiilidioksidipäästövähennyksiä niin ne ovat eurooppalaisia vähennyksiä. Joten tämä, tästä on jo sovittu. Ilmastonmuutoksen alalla meillä on todella auktoriteettia ja uskottavuutta, joten ETS-järjestelmä ylipäätään päästökauppa pörssissä on eurooppalaista teidän lainsäädäntöänne. Kaikki on täysin eurooppalaistettua, mutta tulot menevätkin kansallisiin talousarvioihin. Tämän, jotta sitten Lewandowskin olisi helpompi mennä Varsovaan. Koska tähän mennessä, kun on puhuttu päästä tavoitteista, jotkut jäsenvaltiot Tämän lisäksi sitten olemme suurella mielenkiinnolla mm, seuranneet merkittävistä tuloista voisi tulla EU-kassaan. Kolmanneksi olen nyt saanut aikaan, ei voi kierrättää, joka ei maadu. Ja sitten vielä tuo vienti Kiinaan tämän sulkeminen. Me, me tukahtuisimme muovijättä tavoitteeseemme. Ja kyllä, veroilla on aina ohjaava vaikutus, mutta tuen tätä ehdotusta vain siinä tapauksessa, että se on hyvin kevyt, epä, byrokraattinen, ei byrokraattinen. Eli täytyy katsoa, että laitammeko sen veron sitten sinne polttoaineeseen vai laitammeko, tai raaka-aineeseen vai laitammeko, laitammeko sen siihen valmiiseen tuotteeseen muovipussiin Carrefourissa tai muualla. Joten korkean tason työryhmä kaikkien kolmen taisi mitään ehdotusta. Se ei mielestäni olisi oikea, oikea arvonantoa myöskään korkean tason työryhmän ja esittelijöiden työlle. Kiitos. Kiitokset. Hyvä komission jäsen kaikki tietävät, että puhuja luettelo on pitkä. Ensiksi varjoesittelijätkin kyllä, yksi per ryhmä näistä molemmista asioista, monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista. Ja sen jälkeen sitten varsinaiset esittelijät myös saavat puhua. Käytän portugalin kieltä. Ensinnäkin toteaisin, että laajan enemmistön MFFn uudistuksen tueksi. Ja tämä osoittaa myös sen, että olemme päättäväisiä. Komission jäsen 0,3 prosenttia BKTLstä on realistinen ehdotus. Neuvotteluihin olemme menossa että prioriteeteista tingitään tai poliittisista kunnianhimoista tingitään. Päinvastoin, meidän on osoitettava, että 27 jäsenvaltion kesken voimme yhdessä. Se tarkoittaa sitä, että on tehtävä tehokkaasti työtä. Pyörää ei tarvitse lähteä uudelleen keksimään. Tiesin itsestään selvältä. Uusiin prioriteetteihin tarvitaan uusia määrärahoja. Näin yksinkertaista se vain on. Tarvitaan turvallisuus. Eli kohesiopolitiikka ulottuu aina vuoteen 2023. Ja kaikissa näissä aiheissa ole raja. No niin, selvä. Ça n'est pas un inconvénient. <laughs> Eh, cercherò di concentrarmi... Yritän nyt keskittyä tärkeimpiin. Eli haluan kiittää komission Oettingeriä tämän aamupäivän keskustelusta ajatukset hieman selkeytyivät siitä tärkeästä työstä, jota esittelijät ovat tehneet näiden kahden asiakirjan parissa. Yritän keskittyä muutamaan kysymykseen ja tulevaan MFFään. Meidän poliittinen kantamme on jo tässä esitelty. Kollega Isabel Tomasen esitteli. Eli kyse on myös omista varoista. Kun ajatellaan MFF, niin haluaisin sanoa, että se kunnianhimon taso, johon te ja me kaikki pyrimme, on se, että haluamme toimia niin, että vuonna 2019 saadaan yleissopimus ennen tulevia vaaleja. Ei tästä tietenkään pidä muodostua mitään mm, ikään kuin pakkovaitaa vaan meillähän on aina vuosittaiset budjetit, jotka ovat eri asia. Ja niille on tietty määräaika, kun budjettimenettely on käynnissä. Eli täytyy toimia sillä tavalla, että käytämme aikaa keskusteluihin. Kaikki tuovat esille näkemyksiänsä ja meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Kyse on vahvemmasta poliittisesta kunnianhimon tasosta. Sitten täytyy olla myös resurssit, joilla tätä politiikkaa tuetaan, aivan niin kuin täällä on jo todettu. No sitten omista varoista haluaisin sanoa muutaman seikan. Ensinnäkin digitaalisuus on aihe, johon on puututtava. Jäsenvaltiot eivät yksin pysty tätä kysymystä käsittelemään. Enkä halua, että Facebook päättää mitä, mitä näistä aiheista sitten ajatellaan ja maksetaan. Euroopan unionin täytyy päättää, mitkä ovat ne verot esimerkiksi, jotka maksetaan, kuka verot maksaa, miten se vero kannetaan ja niin edelleen. Kyse on sekä pienistä että isommista sijoittajista. No sitten ympäri, ympäristöverosta. Mielestäni täytyy välttää sitä, että ei synny verodumppausta ja sosiaalista dumppausta unionin sisällä. Eli jos otamme käyttöön veroja, niin täytyy välttää sitä, ettei synny myöskään Euroopan unionin ulkopuolella verodumppausta, ennen kaikkea ympäristöasioissa. Ei saa käydä niin, että jotkut yrityksemme haluavat lähteä investoimaan unionin ulkopuolelle, koska siellä on sitten parempi verokohtelu ympäristöasioissa ja sitten syntyy kilpailua. Eli täytyy olla valppaana ja varovainen rajoillamme myös tässä mielessä. Kiitokset. Minä kiitän puheenjohtajaa ja komission jäsentä ja puhunkin sitten käyttöönottoon käy, ei välttämättä ole käytetty aina tehokkaasti, niiden tehokas käyttö olisi kuitenkin merkittävää. Ja jos ajattelemme sitten maksuja, niin niitä pitää vähemmin ja pikemminkin kyse olisi jäsenvaltioiden osuuksista. Sitten jos ajattelemme varojen jakoa, niin meillä pitäisi olla uusi järjestelmä. Unionin kulut pitäisikin ohjata, menot pitäisi nimenomaan nähdä pitkän aikavälin investointina kuin nähdä tällaisia lyhyitä rahoiksi sitten meidän täytyy nähdä parempaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta varojen jakamisessa ja täytäntöönpanon nauttia ja lisää arvo kasvaisi Euroopassa. Kiitokset. Kiitos tästä ja vihreiden puolesta. Hetkinen kaksi. Täällä on nyt ilmoittanut Derrida ja voisitteko te kuitenkin sitten koordinaattorin roolissa valita, kumpi puhuu. Anteeksi, anteeksi. I'm hoping for the bonus prize of... Toivon, että saan bonuspalkinnon, kun puhun lyhyesti. Kaikki olemme varmaankin samaa mieltä äh, tällaisesta maalaisjärjen lähestymistavasta, kun otamme huomioon sosiotaloudellisen eriarvon alueellisella ja myös jäsenvaltioiden tasolla. Meidän on investoitava, jotta voimme varmistaa kestävän kasvun solidaarisuuden pohjalta. Jos emme toimi näin, niin sitten sirpaloituminen ja konflikti lisääntyvät. Komission jäsen oli mielenkiintoista kuulla teidän sanovan, että Euroopan perheen hajautuminen on vaarana. Tai olla varovainen, että näin ei pääse käymään. Jos aiomme investointeja lisätä puolustukseen ja sotilasalalle ja luomme Eurooppa-linnoituksen ja eurooppalaiset rajat, niin meidän kokemuksemme Irlannista, kun olemme nähneet Pohjois-Irlannin ja sen kovan rajan vaikutukset, onneksi se on nyt jo menneisyyttä, tämä perhe voisi ottaa oppia näistä kokemuksista. Täytyy olla äärimmäisen varovainen, jotta emme ruoki tällaista kehitystä ja levottomuutta Euroopassa. Meidän näkökulmastamme lisääntyvät sotilasmenot ja vähentyvät menot maatalouspolitiikkaan, työllisyyteen, sosiaaliseen eriarvoisuuteen on kehitys, jossa meidän täytyy varmistaa, että taataan tasa-arvo, yhteistyö, solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken. On perehdyttävä sosiaalipolitiikkaa koulutukseen, tutkimukseen, terveydenhuoltoon, integraatioon, työllisyyteen, myös uudelleen jakavaan veropolitiikkaan ja verokeitaiden lopettamiseen. Meidän on nojauduttava EUn perusperiaatteisiin, siis solidaarisuuteen ja sosiaaliseenkin Eurooppaan. Tätä kansalaiset ja jäsenvaltiot vaativat ruohonjuuritasolla. Mielelläni jatkamme tätä keskustelua ja luulenpa, että puhuin lyhyesti, eli saan palkinnon. Olkaa hyvät onnittelut. Ja sitten te olette kulttuurivaliokunnan esite... Jatkan nyt ensin englanniksi ja sitten vaihdan saksaksi kolmatta kertaa. Olen näissä monivuotisen rahoitusneuvottelupaketissa mukana. Tässä on entistä monimutkaisempi tilanne kuin viimeksi, koska netto valtioiden ja muiden välinen konflikti on kasvanut entisestään ja täytyy katsoa sitten myös Visegrad-valtioita. Olisi vaikea nostaa talousarviota siihen suuntaan. Olen samaa mieltä komission jäsen Oettingerin kanssa ja myös esittelijöiden kanssa. 1,3 prosenttia on esitetty. Olen samaa mieltä sen nostamisesta ja olen ikävissäni siitä, että Schulz puolueemme mm, puhemiehenä itse asiassa puhuu puhui talousarvion laskemisesta. Se oli huono asia. Sitä myös sitten suuret puolueet tukivat. Me vihreinä emme tukeneet ja kolme ja puoli vuotta olemme osoittaneet, että rajavalvonnassa valvonnassa, kulttuurissa, koulutuksessa, tutkimuksessa ja varsinkin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Afrikan valtioiden turvaamisessa, jottei niin monien täytyisi lähteä omista maistaan, niin tarvitsemme nimenomaan suurempaa unionin talousarviot. Also ich teile den Ansatz von Herrn Oettinger. Olen äh, Oettingerin kanssa äh, samaa mieltä siitä, että isoihin ohjelmiin on toteutettava erityisesti maatalous- ja kohesiorahastoihin maltillisia leikkauksia. Kuitenkin tällaiset maltilliset leikkaukset, lana, äh, su- suoria, suoria tukia, ei se ole mitään tulevaisuuden politiikkaa. Ajatellaan koko Äh, maatalouspolitiikkaa, joka esimerkiksi ittava seuraavaan MFFään. Ja tätä jään äh, kyllä äh, Oettingerin ehdotuksesta kaipaamaan, mutta erityisesti Olbrichtin ja Tomaan selkeästi EU-talousarvioon. Tämähän kaatuu sitten sylimme, jos jatkossakin tuhoamme planeettaamme. Katsotaan nyt vaikka mitä tapahtuu selkeästi EU-talousarvioon. Tämähän kaatuu sitten sylimme, jos jatkossakin tuhoamme planeettaamme. Katsotaan nyt äh, vaikka mitä tapahtuu Kaliforniassa ähm, mutavyöryinen. Kaikki tämä liittyy ilmastonmuutokseen. On enemmän tulvia, enemmän pyhässä. Olen samaa mieltä siitä, että euroalue ei tarvitse omaa talousarviota. Ei vaan meillä on oltava korkeampi EU-budjetti ja kaikkien tulee siihen osallistua, koska mehän haluamme, paitsi ne, jotka ovat valinneet jäädä ulkopuolelle, Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta, että kaikki liittyvät euroon. Tämähän on yhteistä tärkeää politiikkaa se, että meilläkään halua mitään äh, hyökkäyssotaa äh, käynnistää, mutta tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia joukkoja, jotta voimme kantaa globaalinkin vastuun. Ja meidän täytyy erityisesti voimavarojamme äh, yhdistää ja olla valmiit eurooppalaisina toimia. Emme me voi olla aina puolustuspolitiikassamme hameritsee. Et j'aurais bien aimé que M. Zani... Niin, juuri ihan kohta joutuu komission jäsen lähtemään, joten nyt kiireesti kiireesti tutkimus, ne tarvitsevat... Niin, voitte palata tähän kyllä, koska komission jäsenen täytyy kohta puoliin jo lähteä. Vielä yksi puheenvuoro. Todellakin puheenjohtaja nopeasti. Ensinnäkin MFFstä ensimmäinen kommentti. Ei mene tässä yksityiskohtiin. Mietintö on aika lailla yksityiskohtainen. Haluaisin puhua yleistavoitteesta. Tänään uusi MFF on haaste, haaste, joka luonnollisesti täytyy hoitaa kunnolla erityisesti nettomaksajien näkökulmasta. Meillä on tässä tietty haarukka, äh, kun ajatellaan niitä maita kuin äh, Italia, Ranska ja Saksa, jotka sitten äh, joutuvat maksamaan entistä enemmän ja tämä vaikuttaa luonnollisesti sitten jäsenvaltioiden kassaan. Oikeanlainen lähestymistapa, joka EU-ssa täytyy saada aikaiseksi, olisi hyvä, jos säilytettäisiin tämä haarukka muuttumattomana. Ei lähdetä pelailemaan budjeteilla, ja vaan leikataan niitä, tuo, niitä budjettimenoja, jotka eivät tuota tuloksia, eh, eivätkä tuo lisäarvoa. Kenties ne kohdat budjetissa, jotka ovat osoittaneet eh, tuloksellisuutensa, ne voisivat saada vahvistusta. Mehän olemme saaneet esimerkiksi Turkin liittymistä valmistelevasta rahoituksesta osoituksen, eli tämä on siis yleisempi kommentti. No sitten omista varoista. Tässäkin kohtaa minulla on paljon epäilyksiä. Luin kahden esittelijän mietinnön. En näe juurikaan innovaatioita tässä kohdassa ja tämä omien varojen otsakekin on hieman harhaanjohtava. Eli näen tässä vain uusia veroja. Täytyy olla varovainen, jos lähdetään. Tätä seikkaa täytyy kyllä pohtia. On todettu, että verkkovierailumaksu on ikävä maksu kuluttajille ja sitten yritykset. Montihan ehdotti Italiassa, että siellä otettaisiin käyttöön transaktiovero. Suuret ilmoitukset ja suuret näkyvät johtivat siihen. Montihan ehdotti Italiassa, että siellä otettaisiin käyttöön transaktiovero. Suuret ilmoitukset ja suuret näkyvät johtivat siihen, että tämä vero jäi sitten paljonkin odotuksista, kun ajatellaan kuinka paljon tuloja olisi tullut tästä verosta täytyisi toimia niin, että euroalueelle saadaan tällaisia transaktioita enemmänkin, eikä suinkaan niitä työnnetä muille markkinoille. Eli tällainen uusi veromahdollisuus on sellainen, että se on vaarallinen. No sitten muovivero ja muovia. Ja jos tarkoitus taas on kerätä uusia resursseja, niin nämä tavoitteet eivät soi, toimi, toimi yhteen, ne eivät ole yhteen sopivia. Hyvä komission jäsen, ennen kuin joudutte lähtemään, niin voin että muutama sana sanoa. Sallittehan, että tänään vastaan nyt kolmeen kohtaan ja jatkossa luonnollisesti käyn vielä keskusteluja vaikkapa poliisissa ryhmissänne ja luonnollisesti myös eri vastuuvaliokunnissa. Ensinnäkin digitaaliala. Kaksi tärkeää ulottuvuutta siihen liittyen. Ensinnäkin investoinnit digitaaliteknologiaan, digitaaliinfrastruktuuriin, digitaalikoulutukseen. Mietimme, että voisimmeko, koska digitaalinen vallankumous nyt on kaikkein tärkein kehitys tällä hetkellä, niin voisimmeko luoda sille talousarvioon, tai siis tähän monimuotoiseen rahoituskehykseen oman aliotsikkonsa, alaotsikkonsa, niin että osoittaisimme, miten digitaalialan merkitys on kasvanut ja ottaisimme sen huomioon eurooppalaisissa ohjelmissa kokonaisvaltaisesti. Toinen kysymys. Alustoja, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn, miten niitä ja tekniikka tulee Bratislavasta, moottori Bukarestista. Niin äh, kyllä verottaja tietää tarkasti, että valtioiden äh, toimeksiannosta ja parlamentin äh, kanssa yhdessä, että miten voisimme löytää mahdollisuuden verottaa digitaaliaita ja sitten siirtävät toimintaansa alhaisen verotuksen saarilta takaisin Yhdysvaltoihin. Tämä digitaalialasta. Sitten puolustus. Emme me tässä aja lisää puolustusmenoja, ei vaan puolustusmenojen tehostamista, eurooppalaisia julkisia hankintoja, joita yhteisrahoitettaisiin. Ajatelkaa tätä, tätä ö, kokonaisuutta. Jos vuonna 2000 kyse ei ole enemmästä, vaan paremmasta, paremmista investoinneista puolustukseen ja jossa standardisoitaisiin eurooppalaiset alla viidellä miljardilla voitaisiin jo saada aikaan yhteinen äh, julkinen hankinta. Kyse on siitä, että miten investoidaan. Mutta se, että investoitaisiin eurooppalaisemmin tai koordinoitaisiin eurooppalaisesti, se toisi todistetusti paljon lisäarvoa. Amerikkalaiset saavat yhdelle dollarille. Yhdistäisimme investointimme niin kuin amerikkalaiset ovat tehneet, niin tämä äh, hyödyttäisi meitä kovasti. Edustaja Tryppel, me tapaamme piakkoin. Äh, me vastasimme Mm, eilen tai tänään pyyntöönne tavata myös kulttuuri- media-alalta. Me olemme saaneet teiltä kolme ehdotusta vielä olemassa, esimerkiksi kattojen asettaminen, asteittainen vähentäminen ja niin edelleen. Eli myös tilintarkastustuomioistuimelta olemme saaneet arvion siitä, että onko tämä 20 prosenttia prosenttia kokonaistalousarviosta ilmaston hyödyksi. Minen ollut menestys ja kun ajatellaan tuotanto tuotantoa per pinta alaa niin täytyy sitten tarkastella tietenkin tätä hyötysuhdetta ja tietenkin täytyy tarkastella sitä, että onko elinympäristömme maaseutumme parempi viherryttämisen kautta. Kiitokset hyvä komission jäsen. Kysyisin vielä, pääsemmekö me keväällä 2018 yhteisymmärrykseen monivuotisesta rahoitusjärjestelmästä. Näin sitten komissio voisi huomattavasti yksinkertaistaa myös menettelyjä ja tuota rahoitusasetusta, koska tässä on kyse todellakin nyt merkit e- e- e- euroepäilyjä. Kiitokset siitä, että saavuitte tänne. Toivon, että tulevien päivien ja viikkojen aikana pikapuoliin tapaamme voidaksemme sitten päästä edistymään. Kiitokset. Kullekin. Ja nyt olen tässä kyllä hyvin tiukkana ajokojen kanssa, joten pitäkää nyt kiinni näistä ajoista. Marinesku, olkaa hyvä Itren ja Tranin puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Öttingerille Kiitokset, kun hän puhui avaruuspolitiikan tukemisesta. Eilen järjestimme konferenssin tästä ja se oli kävi siellä korostetusti esille, joten hyvä, kun hän lupasi siihen enemmän rahaa. Ja sitten liikennepuolesta ja tuosta verkkojen Euroopasta, se pitäisi olla samalla tasolla kuin alkuperäinen komission ehdotus Lewandowskin ajatus kuusi vuotta sitten. Ja Kuten jo meidän kollegoidemme Olbrichtin ja Tomaan mietinnössä on sanottu horisontti 2020 ja tuo puiteohjelma 9 saisi 50 prosenttia enemmän rahoitusta. Nämä siis pääpyyntöinä Tranista ja Itrestä. On siis tietysti muitakin pienempiä kohtia, mutta nämä nyt pääasioina otan esille. No niin, ja seuraavaksi Jäätteenmäki. Arvoisa puheenjohtaja, lyhyesti toivon, että budjetissa huomioidaan siirtyminen kestävään kehitykseen. Euroopan parlamentti ja EU on tehnyt paljon sitoumuksia ilmastonmuutoksen alalla, mutta valitettavasti on todettava, että budjetissa rahoitusta näihin sitoumuksiin ja sopimuksiin ei ole otettu huomioon. Eli se täytyisi ottaa. Sitten ihan sanoisin, että minusta <clears throat> täällä on epärealistisia esityksiä siinä mielessä, kun ajatellaan, että miten täyttää tämä Brexitin tuoma äh, gap. Äh, komissaari oli minun mielestäni aika realistinen tässä asiassa. Minä toivoisin, että parlamentinkin puolelta, kuten toinen asia täällä jo tuotiin esille tästä verotuksessa ja kun näistä lisärahoituksista puhutaan, niin minun mielestäni nämä verokeitat ja nämä pitäisi kyllä myös huomioida ja katsoa myös ympäristön kannalta sitä. Tämä lyhyesti. Mm. Um... Howard, siis. All right. <laughs> um, I'm speaking on behalf of... Tulee myös tunnustaa se, että kohesiopolitiikka on edelleenkin tärkein investointipolitiikka Euroopan unionissa. EUn tärkeimmäkin voi jatkua. Tämä tarkoittaa sitä, että kohesiopolitiikan tulisi saada ainakin sama osuus tulevassa MFFssä, mitä se tällä hetkellä saa. Regi, minun mielestäni poliittista tahtoahan tässä vain tarvitaan asian toteuttamiseen. Regi-valiokunta tukee myös lisää yksinkertaista, että se on tehokasta, tuloksellista. Vielä muutama sellaisia veroratkaisuja välttämättä tehokkaina ratkaisuna. Jäsenvaltiot eivät voi toimia yksin. Tarvitaan Euroopan unionin lisäarvoa, koska EU on niin iso toimija, että se voi nimenomaan Äh, toimia. Vielä nähtäväksi. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanta ei ole mm, kestävä, eli sen on huomioitava vaikutukset brittitalouteen. Ne jäävät nähtäväksi. Kiitos. Kiitokset. Niin, käytöstään muut, kuluttajien käytöstä muuttavat verot DV-valiokunnan puolesta. Juu, kiitos oikein paljon puheenjohtaja Deve valiota osaksi talousarviota. Mehän olemme sopineet siitä, että 0,7 prosenttia eh, BKTLstä käytetään kehityspoliittista eh, tietenkin elintarvike, eh, huolto, elintarviketurvallisuus on tärkeää, samoin puhdas vesi ja uusiutuva energia, jotka tällä tienaavat suuria summia rahaa. Eli meidän täytyy olla jo ennalta varautuneita ja pohtia näitä rakenteita. Osa rahasta häviää muun muassa veroparatiiseihin. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus tekee nämä ongelmat hyvin näkyviksi ja e, esittelen äänestimme tästä mietinnöstä ja kyllä me olemme aika yksimielisiä siitä, että muutosta on saatava aikaan. Priorities. Puheenjohtaja, nyt kyse on prioriteeteista ja lisäarvosta. prioriteetittyneinä lisäarvoon. Meillä on uusia prioriteetteja. Maahanmuutto, puolustus, turvallisuus. Meillä on myös vanhoja prioriteetteja, jotka on hoidettava. Siis prioriteetit ja lisäarvo. Miten lisäarvoa saadaan aikaiseksi? Tutkimus ja puolustushankinnat, nämä. Miten voisimme ajatella kohesiota uudella tavalla? unohdetaan vanha rakenne, eikä huolehdita niinkään siitä, että pia niistä. Ja sitten sananen vielä omista varoista. Ei pitäisi pelätä ottaa käyttöön selkeästi eurooppalaista sen takia, että ihmiset eivät halua luetteloa monimutkaisista äh, veroista. Ja lista vielä tulisi Brysselistä, kaikki tämän tietävät. Eli täytyy pyrkiä sellaiseen... Se on aie, on oikeastaan nyt aika pitkälle menevä maatalouspolitiikan palauttaminen jäsenvaltioiden toimivaltaan myös yksinkertaistaminen liittyy epäilemättä tähän. Meille tämä tulee olemaan ehkä vaikeaa, mutta jäsenvaltioille ei helppoa niillekään. Eli jos keskustelun käynnistää jo esittelijöille Olbricht ja Toma, toteaisin, että olin kyllä aika pettynyt. Mietinnöstä mm, kyllä havaitsee, että uutta rahaa tarvitaan. Mielestäni tämä on epäsopivaa ja valitettavaa, koska mielestäni tässä on nyt menetetty tilaisuus. Olen Olbrichtille äh, kiittää, että äh, jäsenvaltioiden tehtävät eli subsidiariteetti paketti ja sitten yhtäältä toisaalta EUn tehtävät, että näitä ei ole erotettu kunnolla toisistaan. Esimerkiksi nuorisoaloite, sehän on ihan puhdasta raukkamaisuutta. Euroopan unioni tässä pyrkii hankkimaan subsidiariteettikammalla kampaisimme. Mielestäni meidän täytyy lopettaa tällainen toiminta, että sekoitamme toimivaltoja sekoittamasta päästyämme niin, että loppujen lopuksi kukaan ei ole vastuussa. No niin, ehdollisuutta jäin tässä kyllä kipeästi kaipaamaan. Kun äh, äh, lisärahaa halutaan, niin jos... Kiitokset. Ja Gardia Saval, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Nythän me olemme varsinaisessa ensimmäisessä keskustelussa näistä ehdotuksista ja olemme saaneet kuulla myös komission jäsentä hyvin kiinnostavia asioita. Kuulimme hänenkin suustaan. Kaikkia en tietysti sataprosenttisesti tue, mutta kuitenkin tässä nyt Gresselen jälkeen puhun ja monta kertaa täytyy sanoa, että olen samaa mieltä hänen kanssaan varsinkin jos ajattelen tuota maatalouspolitiikan uudistusta. Tässä nyt sitten oltaisiin Euroopassa strategisesti väärillä linjoilla, mutta myös poliittisesti koska, ja taloudellisesti, koska monta kertaa, jos ajattelemme tällaista yhteistä maatalouspolitiikkaa kaikille valtioille, niin se, ei se olisi halvempi järjestelmä kuin tuo uudelleen kansallistaminen. Siihen on mennyt kovasti kyllä voimavaroja ja maanviljelijät ovat kärsineet tästä uuden politiikan käyttöönotosta kiinnosta kylläkin, mutta ei tässä nyt kannata kuitenkaan lähteä sitten enää entisiin ehdotuksiin ja takaperin liikkeelle. No sitten tuosta ehdollisuudesta ja sitten tietysti pakolaispolitiikasta ja tiettyjen valtioiden täytäntöön panematta jättämisestä. Mielestäni tällainen keskustelu on erittäin vaarallista. Minä ymmärrän kyllä tuon ehdollisuusajatuksen siten, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy vastata omista sitoumuksistaan. Ja jos ne eivät täytä, niin sitten rangaistuksia seuraa. Mutta en ole kuitenkaan sitä mieltä, että tässä pitäisi kohesiorahastojen kautta tuo rangaistus suorittaa, koska miksi ihmeessä, miksi kohesiorahastot olisivat tässä nyt erityisasemassa? kun kyse on nimenomaan siitä, että kohesiorahastot kulkevat juuri sellaisille alueille ja sellaisille kunnan jo, alueille, jotka eivät ole mitenkään vastuussa keskushallituksen kippuroinnista ja, ja, ja mm, toimimatta jättämisestä. Eli meidän täytyy toimia jollain tavalla sakkorangaistusten kautta esimerkiksi, ei pelkästään tässä pakolaiskysymyksessä, vaan myös monissa muissa sopimuksissa, joihin neuvosto pääsee ja joita sitten jotkut valtiot jättävät tyystin huomioimatta ja täyttöön panematta komission jäsen jo monta kertaa on kuukausikausia puhunut esimerkiksi uudesta rahoituskehyksestä ja luvuista ja Brexitistä ja 50 prosentin kompensoinnista ja varojen puuttumisesta ja toisaalta sitten taas ohjelmien rahoituksen vähentämisestä. Ja toisaalta hänen sanansa kuulostavat hyviltä, mutta mitä se sitten käytännössä näkyy, eli kun ikään kuin joitain ongelmia tai ohjelmia ö, uudelleen muokataan, en minä kyllä ymmärrä tätä hänen muotoiluaan, koska jos rahaa viedään jostain toisesta ohjelmasta, niin miten sitten ne mukaan ohjaamat eivät sitten kärsisi, miksi ne sitten toimisivat niin kuin ennenkin. Miksi kummassa me emme sitten ole tätä rahaa vieneet niiltä jo ajat sitten? Eli miten, meidän täytyy nyt nähdä sitten, mitkä nämä ohjelmat ovat ykkössijalla, mitkä ohjelmat saavat jatkaa tulevaisuudessa. Tietysti kaikki hankkeet ovat sinänsä legitiimisiä, kaikki, kaikki vaativat unionilta enemmän, neuvosto myös ja kansalaiset tietysti myös ja meiltä pyydetään aina enemmän eurooppalaisia toimia. Eli jos meillä ei ole varoja eikä resursseja, niin miten sitten tästä pääsemme eteenpäin? Että vain petä tässä itseämme. Kiitos tästä. Ja Vaitere, olkaa hyvä. Paldies, president. Komission Oettingerin puhetta ilolla. Minusta komissio on tässä oikeilla linjoilla. Olen samaa mieltä prioriteeteista. Tiukka rajaava toisen seikan lisäarvoon liittyen. Sisämarkkinat toimivat parhaiten silloin, kun mailla on tärkeää. Me olemme tehneet paljon työtä tällä alalla, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Itä-Euroopan tulisi päästä nopeasti Tarvitaan infrastruktuuriinvestointia sen takia. Verkkojen Eurooppa-väline on tärkeä. Baltian ratahanke on hyvin tärkeä hanke, jolla voidaan pohjoisia ja eteläisiä jäsenvaltioita yhdistää ja vähennetään riippuvuutta Venäjästä itäisissä jäsenvaltioissa. Paikkansa, että nyt käytetään yli 200 miljoonaa vuodessa maissa erillisenä. Meidän täytyy yhdistää voimamme niin, että puolustusunioni olisi tehokas. Kiitos. Merci. La parole. Kiitokset. Ja sitten Lamassi on samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat pyytäneet vahvempaa kohesiopolitiikkaa ja vahvempaa maatalouspolitiikkaa. Tiedän, että voidaan puhua uudelleen tehostamisesta, yksinkertaistamisesta näillä politiikan aloilla, mutta mielestäni leikkauksista ei voi puhua, koska kansalaisille se välittäisi koko unionissa väärän viestin. Kun puhutaan kohesiosta, niin tämähän liittyy myös ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon, tieteeseen, kaikkiin muihin politiikan aloihin, joista täällä myös on puhuttu. Eli kohesiopolitiikka on myös solidaarisuutta. Se täytyisi muistaa. Ja tiedän, että meillä on nyt kaksi aukkoa budjetissa, toinen pohjautuu, tai perustuu Brexittiin ja toinen uusiin painopistealueisiin. Ja tästäpä syystä ei mitään helppoa ratkaisua ole tulevaisuutta lähestyttäessä, mutta tästä syystä korostaisin myös sitä, mitä edustaja Lama Syrkin juuri sanoi, että meidän täytyisi pohtia jäsenmaksujen lisäämistä, eikä tämän pitäisi olla mikään pyhä lehmä, johon ei voi puuttua. Kysymys halusin oikeastaan esittää sen, kun komission jäsen oli paikalla, mutta koska hän ei enää ole paikalla, ehkäpä kollegat äh, Olbricht tai Toma esittelijät voivat vastata. Koska täällä sanottiin, että Euroopan äh, unionin talousarvion puitteissa ei valmisteta toista euroalueen äh, talousarviota. Tarkoittaako tätä, tämä sitä, että tämä euroalueen omaa budjettikohtaa ei myöskään ole, ja tarkoittaako tämä sitä, että tätä eri, näitä erityisohjelmia ei ole, jotka eh, liittyvät eh, euroalueeseen, sen rakenneuudistuksiin ja konvergenssiin, vai tarkoittaako tämä sitä, että tämä sisällytetään kohesiopolitiikkaan tai mm, toisaalle talousarvioon? Nyt eh, ehkä antaisitte myös puheenjohtajalle mahdollisuuden esittää omankin näkemyksensä. No kiitokset nyt tätä valiokuntaa. Kolme ja puoli vuotta olen kuitenkin jo havainnut, että kun päädytään tällaisiin kriiseihin, odottamattomiin tilanteisiin, verovelvollisten verotaakkaa kasvattaa, vaan kyse on uusista omista varoista, jotka vastaavat sitten kansallisen politiikan varoista tietenkin, ja tässä kyse on juuri siitä, että vältetään tuollaista tyranniaa nettovaltioiden ja varoista tietenkin, ja tässä kyse on juuri siitä, että vältetään tuollaista tyranniaa nettovaltioiden ja ajattelen yhteistä maatalouspolitiikkaa, kohesiorahastoa, täytyy varmasti näitä kirjekuoria tutkia uudelleen. Sama koskee horisontti 22. Vielä korostaisin tulevien kuukausien työssämme sitä, että ei, en siis tarkoita, että tässä mitenkään helppo työ on edessä on, ja nimenomaan käyttää sitä välttääksemme herättämästä käsitystä siitä, että unioni on heikko. Sitten lisäarvosta. Mielestäni kyllä kuitenkin, että me elämme tässä globalisaation maailmassa. Ja eikä kaikkea tällaista kansallista itsemääräämisoikeutta voi enää säästää. Se voisi toimia pikemminkin sitten eurooppalaisella tasolla. Ja jos me sitten pyydämme jäsenvaltioilta kansalliselta tasolta toimivaltaa tasaantuisivat ja siitä näkyisi sitten selvemmin myös unionin tuoma lisäarvo. No niin, hyvät kollegat, kiitokset kun sain itsekin ilonottoja myös viikonlopun aikana. Niin. Twitteristä kenties voi selvittää lisää, jos haluaa. Siellä oli aika voimallisia sanankäänteitä. Voin täysin yhtyä edustaja Sarvamaan näkemyksiin. Me olemme nyt täällä parlamentissa. Me emme ole neuvosto, emme ole komissio. Meillä on oltava, niin sitten ne voidaan unohtaa. Meillä on artikla sopimuksessa, joka vaatii sitä, että tarpeet huomioidaan. Eli me olemme asettaneet eh, linjan, joten täytyy kerta kaikkiaan löytää, on löydettävä uusia resursseja. Ei voi olla niin, että aina joka päivä ilmoitetaan uusia tarpeita, mutta uusia resursseja ei kuitenkaan löydy. Eli näin toimii neuvosto. Meidän täytyy muistuttaa, että mikä tässä on marssijärjestys. Toki näistä voidaan sitten keskustella. Tämä oli Delohin suunnitelma. Sitten pitäisi kohesiovaroja lisätä. Minä toimin järkevästi. En sano, että me kohesiorahoja saisimme kaksinkertaistettua, mutta ainakin minimitaso täytyy säilyttää, jotta tämä politiikan ala on olemassa. En ymmärrä, miksi varoja tässä vähennettäisiin. Investointirahasto. Eh, Eli ei olisi järkevää leikata tästä. jos me haluamme maataloutta ehm, kehittää ympäristöystävälliseen suuntaan, niin silloin me tarvitsemme ei sitten uudelleen kansallistettaisi. No jos maatalous uudelleen kansallistetaan, niin sitten syntyy konflikteja ja syntyy eroja. Erot kasvavat. Eli me yritämme pyrkiä lähentymisen suuntaan. On aivan objektiivisia syitä, miksi tähän suuntaan tulisi. Olen lukenut esimerkiksi neuvoston kommenteista ja Ranskan viranomaisten kommenteista äh, sen, että kun yhdistynyt kuningaskunta nyt lähtee, niin me emme voi enää toteuttaa samoja menoja. ai niinkö? Yhdistynyt kuningaskunta. Jos meillä ei ole resursseja, niin sitten ei voi enää mennä ilmaisemaan uusia tarpeita. No sitten puolustukseen liittyen. Luonnollisesti kannatan puolustusta ja sitä, että, että saadaan järkeistystä puolustuksen alle. Kiitokset Tomaa. Niin, 5.50. Itse asiassa en täsmentänyt tätä aikaa rajaa, että teillä olisi kaikilla 50 minuuttia. No niin, 5 eh, minuuttia, Olbrecht. Niin kiitos, että sai tästä nyt jo etukäteen tiedon tästä aikarajasta. Kiitos en ole poliittisesti korrekti. Sanoisin, että tämä keskustelu tänään, niin puhummeko me komissioehdotuksesta vai omastamme? Siis nythän puhutaan Euroopan parlamenttiteeseen ja en halua viedä nyt liikaa aikaa, mutta mielestäni komission sisällä on todellinen ongelma, nimittäin nyt komissio keskustelee toukokuun ehdotuksestaan eri komissaarit ajavat asioita omaan suuntaansa. Me olemme seuranneet tätä hyvin läheltä ja toukun äh, parlamentin ehdotus, jossa todetaan, että äh, tämä on poliittinen äh, toimielin, joka tekee ehdotuksensa ja sitten sanomme neuvostolle, että nyt on teidän vuoronne. Mitä te haluatte? Analyysimme mukka sanoi, että ei sovi, eh, niin me haluamme nyt eh, rikkoa tämän vanhan perinteen yhden prosentin katosta, eh, mutta emme suinkaan muuten vaan, vaan ainoastaan analyysimme pohjat, analyysimme perusteella olemme päätyneet tähän 1,3 prosenttiin. Me sanomme 1,3, komission tulee keskustella politiikkojemme erityislaatuisuudesta ja sisällöstä niin kuin Tomakin totesi. Eli mitä maatalouspolitiikka esimerkiksi on? Mitä se ihan oikeasti on? Mitä maatalouspolitiikka on? Onko se osa talousmallia, onko se tuotantoa vai onko se elintarviketuota otsikon alle, eikä talouden tai solidaarisuuden? Eli nyt täytyy tämä keskustelu käydä, koska muutoksia tarvitaan. Mutta mitä muutoksia, niin kuin Hogan ehdottaa, ja mitä kohesio on? Ehkäpä nyt olisi aika vastata näihin kysymyksiin, mitä mikäkin on. Ei tämä ole niin kuin kohesiopolion erityislaatu, eli sisältöön, vaan menettelytapaan, metodiin, eli jaettuun hallintoon, jos kohes, siis kohesiopolitiikkaa. Niin jos me kritisoimme sitä, miten rahaa kulutetaan, niin kritisoimmeko menettelytapaa vai sisältöä? Eli vaan se, että hankkeet ovat huonoja ja me sekoitamme tässä puheessamme aina kritiikin, joka kohdistuu sisältöön, siihen kritiikkiin, jota käytetään, tai joka kohdistetaan menettelyyn. Me haluamme jaettua hallintoa, koska me haluamme lisää leikkauksia esimerkiksi kohesioa ilman kohesiota ja tämä tulee muuttamaan koko kohesiopolitiikka. Eli siksi sanoin, että kun me haluamme vähemmän kohesiota, niin mitä me sitten haluamme? Siis vähemmän kuljetukselle, vähemmän infrastruktuurille, vähemmän mille? Koska menettelytapahan tai metodi on se, että pyrimme vahvistamaan nämä. Ja toivon, että komissio tämän meille selvittää, selittää. Se, mitä Kardiassa Valkin tuossa sanoi. Tämä 50-50 ja sitten leikata kohesiota 10-15. Mielestäni näitä on kyllä hyvin vaikea yhdistää. Siis miten leikata ja samalla olla täynnä. Kiitän kiitän siitä, että te kritisoineet tässä vaiheessa mietintöämme. Se tulee eteen sitten lähipäivinä ja olemme valmiit tekemään luonnollisesti yhteistyötä. Ja käymään todella vakavan keskustelun äh, muustakin kuin numeroista, eli siis sisällöstä. Kiitos kaikista kommenteista molemmissa mietinnöissä oli sama aikataulutus ja yhteinen tavoite niin, että komissio ja komission sen Oettinger olisivat rohkeita, kun tekevät ehdotuksiaan toukokuuksi. Minä kuuntelin nyt aivan erityisesti ranskalaisia kollegoita, jotka ovat skeptisiä yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Tämä on melko moinen vallankumous, <laughs> kopernikaalinen vallankumous. Me toki nyt keskustelemme ilman komission jäsentä, mutta omissa varoissa Alan Lamassu on paikalla ja hän on edellisten taistelujen veteraani. Aina menestystäkään ei ole saatu. Hän on todennäköisesti samaa mieltä siitä, että nyt on helpompi keskustella omista varoista, kun pääministerinä ei ole enää Cameron, eikä ole tätä budjettikuri todellisuutta enää niskassa, joka on ollut aiemmin. Kuitenkin pitää olla edelleenkin varovainen näin vaaleja edeltävänä vuonna, eikä tule toimia provokatiivisesti. Emme voi luvata sitä, että yksi euro Brysseliin tarkoittaa sitä, että yksi euro säästettäisiin kansallisesti. Esimerkiksi ulkosuhdehallinnossa löytyy kyllä vasta-argumentteja. Euroopan tason menot eivät ole tarkoittaneet säästöjä kansallisella tasolla. Emme voi myöskään luvata finanssipoliittista neutraaliutta. Jos kiinnitämme huomiota nominaaliseen eh, arvoon budjetissa nyt kun eh, Brexit toteutuu. Oettinger selvästi haluaa huomioida tämän eh, muovivero, muovihankkeen ja sitten päästökauppahankkeen. Kun ajatellaan päästökauppaa ETS, niin Komissiossahan on paljon osaamista ja tietoa. Olen hieman yllättynyt joistakin syistä. Ja jatkossa näitä olisi vähemmänkin, koska meillä on kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidivähennyksissä, eli alle 4 miljardia jatkossa. Ja 50 kattaa myös Ir- äh, Irlannin ja Norjan tarvitaan myös, me haluamme välttää ympäristödumppausta, mutta jos loisimme tällaisen hiiliveron, niin sitten sitä kautta saisimme tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia. Kiitokset. Ja Gérard Dupré vielä lopuksi. Kiitän puheenjohtaja. Kiitokset kaikille keskustelun osallistuneille ajatuksista ja ehdotuksista. Minä tosiaankin tällaisen neutraalisuuden tahtoisin tässä pitää yllä suhteessa monivuotisen rahoituskehykseen. Eli tässä nyt sitten en välttämättä puhun kriittisesti näistä muutaman sanan, vain olen nimittäin samaa mieltä esitetystä kunnianhimon tasosta ja uskon, että koheesiopolitiikka on merkittävä tekijä Euroopan tasolla. On kyse sitten kehittyneemmistä jäsenvaltioista kuin taas vähän jäljessä laahaavista. Ja minä haluan nimenomaan nyt sitten esittää kysymyksen siitä, mitä me ajat, nä, ta, näemme kohesiopolitiikalla, mihin sillä tähdätään. Siitä me emme pääse koskaan eroon. Meidän täytyy miettiä tosiaan, minkälaisiin summin me siihen sitten suhtaudumme kohesiopolitiikassa. Tämä ensiksi ja sitten toiseksi Janusin kommentti puhuttiin tuosta verotuksen neutraalisuudesta. Uskon, että siihen on, siihen on otettava vakavasti, koska mikäli meidän täytyy huomenissa tulevaisuudessa sitten nostaa menojamme, niin os omat osuudet kasvavat, mutta sitten jos me vähennämme koko ajan kansallisten talousarvioiden osuuksia, niin emmehän me saa sitten mitään lisävaroja tähän ollenkaan. Jos me esitämme tällaisen kokonaisuuden, kokonaisintegraaloidun kompensaation, niin siitä syntyy sitten taas teknisiä ongelmia. Jos sitten sanotaan, että talousarviota nostetaan, niin sittenhän meidän täytyy saada siihen tekniset mahdollisuudet ja keskustella siitä mahdollisimman yksity- yksinkertaisesti. Sitten tuo yksityiskohtaisesti päästökaupasta. Se on varmasti kaikista hankalin asia tässä koko keskustelussa, vaikkakin hyvässä hengessä meidän on tosiaankin päästökaupasta puhuttava sillä. Olen sitä mieltä, että juuri tästä asiasta hyvin monet poliittiset ryhmät ovat aika lailla epäröivällä linjalla, eivätkä usko ollenkaan yhteisymmärryksen löytymiseenkään. Ja sitten Sarvamaa, olen samaa mieltä siitä että meidän täytyy nyt toimia rohkeasti siitä ja puhua rohkeasti siitä, mitä Euroopan pitäisi tehdä ja se tekee ja siihen tarvitaan sitten taloudellisia varoja. Se on tietysti totta, olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä e, ja kansalaisten täytyy jossain vaiheessa nyt myös sitten oikopäätä päättää, että tämä on kannattavaa ja heidän täytyy sitten suostua tähän rahoitukseen uudessa muodossa. Mutta jos me nyt näin sanomme tässä vaiheessa, niin emme varmasti saa juuri mitään, koska sellaiset federalistit liittovaltion kannattajat, kuten minä, varmasti uskallamme näin sanoa, mutta meidän täytyy miettiä, miten me puhumme tästä. Me, jos me haluamme omat varat uudessa uskossa monivuotisessa rahoituskehyksessä käyttöön, niin me tarvitsemme siihen mahdollisimman laajan tuen parlamentista. Jos enemmistö on hyvin heikko ja heiveröinen, niin me emme pysty mitenkään toimivaan uskottavasti asti. Ja sitten neuvostossakin me ajaudumme huonoon asemaan. Eli sen takia tämä olisi pääprioriteettina, niin minä haluan tätä viedä eteenpäin ja meidän täytyy käydä läpi kaikkia ehdotuksia. Jos niihin on korjauttavia korjauksia, niin ehdottakaa tosiaan, puhukaa peloistanne. Mutta meidän täytyy kyllä kaikkien todellakin mahdollisimman laaja tuki tästä talosta saada tähän uuteen ehdotukseen. Se on minun viestissäni pääkohta. Kiitos. Kiitokset. Minä tässä Gerard de Preta toistaisin vielä talousarvion laatimisesta. Meidähän täytyy jollain tavalla puuttua koko finanssipolitiikkaan, niin mulostammeko me sitä vai vähennämmekö, tasapainotamme joka tapauksessa. Niin, eilen osallistuin myös keskusteluun kyse oli Euroopan avaruusasioista. Kymmenessä konferenssi oli kyseessä. Ja tämä avaruusasia on kiinnostava. Meillä on siihen kansalliset varat sidottuina 14-15 miljardia myös eurooppalaista rahaa tähän avaruusasiaan. Ja Monika, Monika oli käsittääkseni myös tuossa konferenssissa, muistatko samat luvut? No, jos tahdotaan sitten esimerkiksi avaruusasioissa lisää pontta, niin sit, sehän vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. Kopernikus, Galileo, kaikki muutkin. Tällaisessa täytyy viedä tietoa eteenpäin. Olemmeko me tehokkaampia kansallisen tason talousarvioilla puuhatessamme vai kannattaisiko nämä varat laittaa eurooppalaiseen yhteiseen suunnitelmaan? Eli jos ajattelemme sitten kansallisen talousarvion kuluja, jotka sitten siirrettäisiin eurooppalaiseen talousarvioon ja se sitten vaikuttaisi myös kansalliselle tasolle. Näin me voimme tosiaan osoittaa eurooppalaista lisäarvoa arvoa myös. Ja meidän täytyy selostaa tätä tosiaankin eurooppalaisille kansalaisillemme. Nykytalousarvio on täysin käsittämätön, ei sitä voi kukaan ymmärtää, vaikka ja sitten 90 prosenttia välitä, 80 prosenttia välitetään takaisin jäsenvaltioille, vain parikymmentä prosenttia jää näihin eurooppalaisiin yhteisiin hankkeisiin. Ja sitten nämä vapaa-kauppasopimukset vielä erikseen ja sitten maataloudesta. Me voimme kasvattajille, naudan, nautakarjan kasvattajille todella myöntää tukia ja sitten he ajautuvat itse asiassa konkurssiin, koska Merkosurin kanssa tehdään epämääräinen sopimus. No, todellista keskustelua näistä tulevaisuuden asioista. Totta kai meillä täytyy korostaa sitä, että ensi vuonnahan on vaalitkin, niin on aika erikoista nyt sitten ryhtyä tekemään talousarviota ennen näitä linj- suurempia linjoja. Jos muistatte 2014, silloinhan me osallistuimme neuvotteluihin 2013 jo, ja sitten joka vuodeksi nähtiin osa monivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. No, millä tavalla me voisimme päästä tällaisista rajoista eteen? Tämä on varmasti hyvin, hyvin kiinnostavaa ja intohimoista keskustelua tässä tiedossa. No niin, nyt sitten uudet omat varat ja monivuotinen rahoituskehyskeskustelu on käyty. Hetkinen, vielä Toma. Vain yksi kysymys näiden mietintöjen kohtalosta. Si, alo. Niin, siis hetkinen, tässä mennään tätä. Tarkistukset periaatteessa on jätettävä 31. päivän tammikuuta mennessä ja äänestämme sitten talousarviovaliokunnassa 21. ja 2. helmikuuta. Näin ollen täysistuntoon päästäisiin keskustelemaan ja äänestämään Strasbourgissa maaliskuussa. Seuraavaksi sitten 2019 talousarvio Daniel Viotti. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Aiheista, jotka eivät ole kovinkaan kaukana nyt käsiteltävästä. Kyse on asiakirjan kuvailusta. Teillähän on asiakirja käytössänne ja lähipäivinä voitte vielä lukea sen syvällisemmin, tarkemmin ja luonnollisesti myös kritisoida tekstiä ja muuttaa sitä. Muutamia pohdintoja äh, ydinkysymyksistä ja myös näkymistä. Muistutan sekä itselleni että kaikille muillekin, että me keskustelemme budjetista. Ensimmäisenä luonnollisesti se keskustelu, jota käydään monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta lähestyy meitä kova vauhtia, eli Brexit. 2019 budjetti on siis näiden reunaehtojen määrit. Sitten on myös muita päättäjiä. Me tiedämme, minkälaisia odotuksia kansalaisia ja Euroopan vastaisuutta. Me käymme taistelua yhtenäisestä Euroopasta, joka voisi vaurastua ja kunnioittaa tätä yhteistä 70 vuotta. Taistelemme populismia vastaan politiikalla kansalaiset ovat työntekijöitä, yrittäjiä. Heihin on kollega Muresan viime vuonna. Hän on tehnyt kovasti työtä. Verkojen Eurooppa ja niin edelleen. Tulevana vuonna meidän täytyy kiinnittää vielä enemmän huomiota niihin kysymyksiin. Täytyy olla hyvin konkreettisia niissä hankkeissa, joita olemme ottaneet käyttöön. Esimerkiksi Erasmus ja Nuorten Eurooppa on oltava rohkeita teemme taloudellista kudosta. Sosiaalisesti niin ikään täytyy tehdä enemmän työtä. Tämän aamun keskustelussa näimme, että aina puhutaan ikään kuin samoista aiheista budjetin yhteydessä eilen, ja oliko se toissapäivänä. Komissiossa on esitelty eurooppalainen strategia sosiaalisten rakenteiden aikaansaamiseksi. Digitaalinen rakenne, fyysinen äh, rakenne. Eli koskaan me emme saa valmiiksi tällaista sosiaalista rakennetta, vaikka siitä niin äh, pitkään ja usein on puhuttu. 2019 budjetti on sellainen toimi, joka sitten toteutuu rinnakkain sen keskustelun kanssa, jota käydään uudesta rahoituskehyksestä, omista varoista. Ja toivottavasti tätä kautta voimme auttaa sitten toteuttamaan tämän sosiaalisen suunnitelman, joka tällä hetkellä on vain tyhjä kuori. asiakirja on hyvin laaja, siinä käsitellään kaikkia, muun muassa esirahastoa, mutta vielä kaksi kommenttia tähän asiakirjaan liittyen ja sitten pyrin päättämään puheenvuoroni. Ensinnäkin maahanmuuttoteemasta myös edellisessä keskustelussa sitä puhuttiin. Meidän tulisi tehdä ero toisaalta maahanmuuttokysymysten ja toisaalta puolustuksen ja turvallisuusaiheiden välillä. Meidän on käsiteltävä maahanmuuttoaihetta ikään kuin tulevaisuuden valossa. Olen hieman eri mieltä komission jäsen Oettingerin kanssa – hänen tämän aamuisesta kommentistaan. Hän sanoi, että ei ole niinkään vaikeaa puolustaa meidän merirajoja. Ei se ole mikään helppo tehtävä, vaan sanoisin, että se on hyvinkin monimutkainen ja vaikea tehtävä. Hyvin vaikea tehtävä, ei pelkästään sen takia, että on teknisesti monimutkaista ja sotilaallisesti puolustaa rajoja, vaan myös sen takia, että täytyy muistaa myös humanitaarinen ulottuvuus – me olemme Eurooppa. Emme me voi pelkästään puolustaa äh, rajojamme äh, muistamatta solidaarisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Nämä ovat meidän unionimme peruspilareita. Meidän täytyy siis ajatella tässä myös rahoitus puolta. Me olemme ottaneet pienen pieniä askeleita, niitä voitaisiin ottaa äh, enemmänkin, kun ajattelemme asioita pitkällä aikavälillä. Eli voimmeko me investoida investointisuunnitelman kautta sinne, missä ovat ne ongelmat, joista maahanmuuttokriisi johtuu, missä syntyvät ne ongelmat, äh, paineet maahanmuuttoon. Ajan mittaan me pystymme, kykenemme poistamaan nämä ongelmat, nämä juurisyyt. No sitten metodiin liittyvät kysymykset. Aivan niin kuin viime vuonna tapahtui ja niin kuin tänä aamuna olemme keskustelleet MFFstä, aikaisempinakin vuosina näin on käynyt, katson, että yksi pääkysymyksistä, joihin meidän tulisi tarjota yhtenäinen vastaus, on se, että kun neuvosto esittää uusia ajatuksia, uusia tahtoja, toteuttaa uutta politiikkaa, niin sitten täytyy löytää myös uusia investointeja, rahoitusta. Ei voi olla niin, että, että tätä keskustelua täytyy aina joka kerta käydä neuvoston kanssa uudelleen. viime minuuteille käsittelemään näitä kysymyksiä neuvoston kanssa, vaan pitäisi päästä todelliseen sovitteluun nimensä mukaisen sovitteluun. Eli täytyisi tehdä kaikki ma- syntyy. En tiedä, mikä tähän vaikuttaa. Siis liittyykö se pääsiäisen ajoittumiseen kalenteriin? Lopuksi sanon vielä, että tämä mietintöluonnos, jonka olen nyt esittänyt, pyrkii siihen, että Minun tarkoitukseni olisi toimia tänä vuonnakin samalla tavalla niin, että mahdollisuuksien mukaan kunhan saamme talousarvio. Kiitokset tästä, Viotti. Ja kiitos myös näistä selkeistä jään sovitteluun olen osallistunut ja täytyy sanoa, että tässä on vähän jo teatraalisuuttakin havaittavissa. Pari viikkoa ei tapahdu juuri mitään. Parlamentti itsekin lähtee sovitteluihin ratkotaan. Eli tähän väiseen haasteeseen te olette nyt sitten ryhtynyt, mutta yhdessä me tässä sitten toimimme ja pyrimme muuttamaan tätä menettelyä, koska sovittelut voisi alkaa oikopäätä, kun parlamentti on sanonut selkeästi, mitä tahtoo. Ja vain kansanpuolueesta Monika Holmeier. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Aivan äh, ensin haluan äh, kollegaa kiittää lämpimästi tästä esityksestä 2019 talousarvion suuntaviivoiksi. Joidenkin sen asioiden puolesta olemme pitkään ja kiihkeästikin taistelleet, ajatellen vaikkapa Erasmus-ohjelmaa ja siitä käy, käytyjä keskusteluja täällä jäsenvaltioissa ja samoin sitten tietenkin nuorillemme hyvin paljon jotain todellista. Jotain lisäkysymyksiä minulla olisi nuorisoaloitteen suhteen. Tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka asiaan liittyy, siihen tutustuin ja haluaisin kyllä kuulla, että teeseen ei mielestäni ole oikein. Me pyrimme tässä aina pääsemään eteenpäin, kun vaan pystymme, kun vaan puitteet sen mahdollistusalalla ja tätä kautta voidaan saada aikaan enemmän työpaikkoja kuin tietyillä muilla aloilla taas. Ja siksi mielestäni meidän tulisi painottaa tätä keskustelua että järkeviin kehyksiin niin, että ne voivat tehdä työnsä. Joissain erityisesti nopeasti kasvavissa virastoissa on ollut on epäluottamus e ta vastaan olisi kasvanut kansalaisten mielissä EU-ta. Enpä nyt oikein tiedä. No, ylipäätään ehkä kansalaiset eivät pidä muutossa. Yleensä olemme aika tiukasti pitäneet kiinni Lissabonin sopimuksesta ja läheisyysperiaatteesta kaikkinensa. Ja tämä merkitsee sitä, että se eilen konferenssissakin tästä puhuttiin, eihän digitalisoituminen nyt mikään kielteinen asia ole yleisesti ottaen. Se tuo paljon työpaikkoja, mutta toki sillä voi olla sitä kautta, että ihmiset pääsevät verkkoon, että heillä on mahdollisuus hyödyntää digitalisoitumista, että he heillä on sellaisia kykyjä, kun sanot, että naisten työmarkkinoille pääsyä tulisi helpottaa, Ehkä jos 2019 budjetissa nyt puolissani, kun ajatellaan solidaarisuutta pakolaisten suhteen, EMIA todennut, että hienoa, että sotilaalliset toimet päättyvät. Ja sitten kaikki avustajat ja avustustyöntekijät ovat täysin... täysin... Puolustuskysymyksiin on sellainen, että ryhmällä on joitakin epäilyksiä Tässäpä tämä, kiitos. Puntaviivoissa. Depre, olkaa hyvä. Hänen on lähtevä, lähdettävä puolilta päivin ja hän oli jo lähdössäkin. Niin, niin itse asiassa toki ymmärrän, että täällä on nyt myös ryhmiä, jotka eivät ole paikalla. Hyvä puheenjohtaja, minä kovasti pidin Viottin esityksestä ensiksi, koska se on tällainen hyvin paljon kapeampi tai ohuempi, eikä se ole mikään tällainen jättimäinen luettelo, vaan tämä on selvästi rakenneltu, se on suurin piirtein selkeä. Palaan siihen kohta puoliin. Joka tapauksessa tämä on luettavissa oleva asiakirja ja siinä sitten varsin selkeästi esitetään nämä se prioriteetit, eikä itse asiassa mm, vähän selkeästi, vaan se oikeasti todella selkeästi kun sanotaan, että vuoden 2019 talousarvion täytyy vastata uusiin haasteisiin. No, uskon, että tällainen sanamuoto tarkoittaa tietysti sitä, että me lisää rahaa tarjoamme esimerkiksi nuorille, mutta tässä on nyt tietynlaista muotoilua. Uskon kuitenkin, että tämä poliittinen muotoilu sinänsä on hyvä. Tämä on hyvä poliittinen viesti. Toiseksi, kun hän puhuu nuorisoon täsmentämiseen vai, vai pitäisikö asettaa lisää tavoitteita, vaikkapa nuoret yrittäjät ja niin poispäin, eli voisimme vähän yrittää tätä kehystää paremmin hakijoille myönteisesti. Sehän on mahtavaa. Niin siis valtiopäämiehet ovat pitäneet tästä mainioita puheenvuoroja 30-vuotis mutta tätä voimme tietysti tukea tavoitteena. Ja sitten olen samaa mieltä suuri piirtein